hyväksytty. Tämän istunnon pöytäkirjat välitetään parlamentille, ja hyväksytään seuraavassa seuraavalla istuntoviikolla, jos kukaan ei vastusta, niin nämä hyväksyt päätöslauselmat välitetään henkilöille ja tahoille, jotka on mainittu näissä päätöslauselmissa. Tämä parlamentin istunto keskeytetään näin